Colleagues, we're, um, good afternoon. We're Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, täytyy aloittaa, koska meillä on aikaa vartin yli vii... neljään, jolloin äänestetään ja haluan, että äänestys aloitetaan ajoissa. Avain jäsenet, kaikkein tärkeimmät jäsenet ovat paikalla, joten aloitetaan. Mennään kohtaan yksi esityslistan hyväksyminen. Huomakaa, että kohta yhdeksään Euroopan raja- ja rannikkovartiojärjestelmä äänestys toteutetaan ennen kohtaa viisi, jos kukaan ei vastusta, niin pidetään esityslista näin hyväksyttynä. Sitten kakkoskohta puheenjohtajan ilmoitukset iirin kielellä ei ole tulkkausta ja 15 eli 4 alkava äänestys on sähköinen äänestys, joten pitäkää kortit tanassa. Mennään kohtaan kolme. Kyse on EUn yhteisen luettelon laatimisesta kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevien yhteisten menettelyjen soveltamiseksi. Äh, luettelo koskee siis turvallisia alkuperämaita. 95 esitystä, muutosesitystä on tehty. Tämä tarkistusta Sylvie Guillaume on esittelijä. Komission ehdotus tähtää siihen, että äh, laadittaisiin tällainen yhteinen luettelo, jollaista tällä hetkellä siis ei ole. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle sen jälkeen muille jäsenille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Silvi, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin korjata yhden asian. Meillä on vain 94 tarkistusta. Yksi vedettiin pois. 94 siis. Haluaisin nyt käyttää hyväkseni sitä, että eräät varjoesittelijät ovat paikalla. Muille välitän kiitokseni lähestymistapa, jonka minä omaksuin, oli sellainen, johon lähestulkoon kaikki varjoesittelijät liittyvät, joten nyt teksti, ei, teksti on osittain jäänyt täysin alkuperäisen muotoonsa. Ja me olemme heti kun saamme byroon panoksen käsitelleet muita tekstin osasia. Tämä on myöskin äh, neuvoston ähm, ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston EASON valitsema linja alkuperämaiden, turvallisten alkuperämaiden kohdalla. Ja tämä on myöskin äh, komission linja ollut äh, näiden valtuuksien suhteen. Meillä on siis tarkoitus luoda väliaikainen turvallisten lähtömaiden lista. Meillä on ö, viisi erilaista teemaa, jonka ympärille on laadittu tarkistuksia. Ensinnäkin eurooppalaisen lista, toinen mahdollisuus lisätä maita listalle, kolmannekseen jos yhtäkkiä jossakin maassa tilanne huononee dramaattisesti, mahdollisuus nopeasti vetää maa pois listalta neljäs, peruskysymys viisi, metodologia, nyt nopeasti kävisin nämä seikat läpi, hyvä puheenjohtaja, jos sallitte mitä tulee siis kansallisten ja eurooppalaisen listan yhteenasettamiseen yleisesti ottaen. Kaikki varjoesittelijät tukevat sitä, että meidän pitäisi vahvasti harmonisoida listoja aikarajat ja tapa toteuttaa tämä ovat erilaisia, mutta me todellakin toivomme, että saisimme aikaan harmonisointiprosessin näiden listojen osalta. Vaikuttaa siltä, että olisi mahdollista löytää ratkaisu, joka tekisi mahdolliseksi päättää eroavaisuudet ja kansallisten listojen ja välillä ja samaan aikaan luoda toimiva eurooppalainen lista turvallisista maista. Tämä saataisiin kohtuullisessa ajassa toteutettua. Todennäköisesti tämän siirtymä ajan kautta meillä olisi mahdollisuus luoda pehmeä siirtymä kohti eurooppaista listaa ja sen käyttöä. Tämä on siis asia, jonka kaikki ja me kaikki jakavat tämän tahdon saada lista toimimaan. Toinen seikka liittyy siihen, kuinka listalle voidaan lisätä maita. Tässä eräät varjoesittelijät esittävät tarkistuksia, jotta voisimme luoda tarkkoja täsmällisiä menettelyjä ähm, eurooppalaisen listan ja maiden lisäämisen osalta. Tämä voisi olla hyödyllistä, sillä se tekisi mahdolliseksi valmistella siirtymä eurooppalaiseen yhtenäiseen listaan. Tässä meillä on myöskin huomioita, jotka liittyvät kansallisten listojen ja eurooppalaisen listan eroon. Sitten kolmas seikka liittyy siihen, kuinka äkillisen dramaattisen huononemisen jälkeen joku maa voitaisiin poistaa eurooppalaiselta listalta. Eräät varjoistelijat halusivat lisätä tiettyjä kokonaismenettelyjä meidän pitää voida toimia nopeammin, jos meillä on dramaattinen tilanteen huononeminen jossakin aikaisemmin turvallisena pidetyssä maassa. Ja tämän lisäksi meillä pitää olla myöskin mekanismi, joka tekee mahdolliseksi joustavammalla tavalla nopeammissa aikarajoissa jäädyttää tilanne eh, ja ottaa toisaalta jokin maa takaisin listalle, jos se uudelleen on turvallinen maa. Meidän pitää olla siis eh, järjestelmä, joka reagoi tapahtumiin ja joka on joustava, ei byrokraattinen. Joustava, mutta kuitenkin helppokäyttöinen, sillä ellei tämä menettely ole helppokäyttöinen, epävarmuutta syntyy ja se vahingoittaisi sekä jäsenmaita itseään että turvapaikka-asioiden käsittelymaissa, että näitä kyseessä olevia henkilöitä. Sitten neljäs äh, seikka olivat äh, perus äh, kysymykset, perusoikeudet, tämä on melkoisen rohkaiseva. Tarkoituksena oli siis turvata menettelyyn kautta ihmisten perusoikeudet. Nämä tarkistukset menevät oikeaan suuntaan enimmäkseen. Tarkoituksena on siis tässä ottaa huomioon myöskin Eurooppalainen perusoikeusvirasto parlamentin mandaatin sisällä. Sitten viides osa koskee metodologiaa Tärkeitä täsmennyksiä on otettu mukaan, mutta hyvin vähän tarkistuksia esitettiin tähän kohtaan ähm, varjoistelijan kokouksen jälkeen. Kuvittelen, että tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset tukevat esitettyä menettelytapaa. Me kaikki sovimme, että metodologia oli äärimmäisen tärkeä seikka. Ja myöskin olemme sitä mieltä, että komission aloite tässä yhteydessä ei ollut kovinkaan selkeä esitetyn menettelyn osalta. Siis me pyrimme tämän vuoksi pääsemään eteenpäin. Yhä haluaisin selkeästi, kuten aikaisemminkin todeta, erityisesti varjoesittelijöiden kysymysten jälkeen totesin saman asian. Kyseessä ei ole se, että me luosemme jonkinlaisen äh, hölynpelymenettelyn, eurooppalaisen menettelyn tarkoitus on luoda lista, joka todellakin toimii. Sitä suuremmalla syyllä, että komission hiljattain tekemän aloitteen mukaisesti perusoikeusvirastolla pitäisi olla vahvistettua kompetenssia turvallisten alkuperämaiden suhteen. Eli meidän pitäisi tässä yhteydessä voida luoda kuulemissa konsultaatioprosessi jossa olisi riippumattomia toimijoita mukana komissio, anteeksi, Pohjois-Korean perusoikeusvirasto ei samalla tavalla toimisi kuin menneisyydessä. Ja UNHCRltä voisimme myöskin saada tukea. Kyseessä ei ole siis luoda tyhjää, vaan meidän pitää luoda menettely, jossa on turvatakeita, uusi eurooppalaisten, eurooppalainen lista. Tämä kysymys ei ole mikään hatusta vedetty. Tässä yhteydessä meillä on esimerkiksi brittitapaus, josta voimme ottaa oppia. Ranska myöskin on uudistanut puitteistoa turvallisten maiden listan uudistamisesta. Tässä olivat viisi pääseikkaa. 7. päivä kesäkuuta meillä on varjoistelijan kokous, jossa keskustelemme kompromissitarkistuksista. Me käsittelemme tämän hyvin nopeasti nyt ja toivottavasti keskustelut tulevat olemaan yhtä hedelmällisiä kuin ennen, jotta voisimme äänestää asiasta mahdollisimman nopeasti. Meidän pitäisi päästä äänestyksiin ennen kesäkuun aivan viimeisiä päiviä niin, että me voisimme tarkistella tekstiä niin, että se saa kaiken sen huomion, jonka ansaitsee. Ja ettei tekstiä toisaalta käyttäisi tarkoitusperin, jotka eivät olleet tässä suunniteltuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, Kiitoksia kovasti. Mennään välittömästi varjoesittelijöihin. Jos teitä ei haittaa, niin pyytäisin teitä puhumaan kaksi minuuttia maksimissaan kello, koska äänestys alkaa kello 16.15 dati. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijämme Silvi Guillaumea hänen tekemästään syvällisestä työstä. Hän on ollut erittäin kärsivällinen ja pitkämielinen. Ja hän on ollut myös hyvin höveli, kun hän on laatinut tätä mietintöä. Esittäisin oman kantani näistä muutosehdotuksista. Tarkoituksenahan on ollut selventää kansallisten luetteloiden ja eurooppalaisen luettelon niveltämistä keskenään, koska jos jokin esiintyy eurooppalaisella listalla, niin sen täytyy olla myös kansallisella listalla, muuten työvalu hukkaan näiden kansallisten ja eurooppalaisen luettelon täytyy ähm, niveltyä saamattomasti keskenään, vaikka eurooppalainen luettelo, jos eurooppalainen luettelo ei ole äh, mittava tai täydellinen, niin siitä äh, aiheutuu hämmennystä. Erityisesti kun käytännössä annetaan turvapaikkoja ja halutaan päättää, ovatko ne päteviä vai eivät. Tarvittaisiin yksi eurooppalainen luettelo turvallisista paikoista ja tähän luetteloon täytyy voida lisätä kolmansia maita. Ja menettely on siis sellainen, että meidän täytyy voida lisätä kolmas maa, kolmasia maita tähän luetteloon. Ja tämä luettelo voi olla ainoa, pätevä ainoastaan, jos meillä on selkeät palauttamis- ja takaisinottomenettelyt, jos alkuperämaat eivät ota takaisin maahanmuuttajia, niin silloin tässä ei ole mitään järkeä. Ja lisäisin näihin tarkistuksiin vielä ähm, avunantovelvollisuuden ja sanktiovelvollisuuden äh, siinä tapauksessa, että äh, palauttamissääntöjä ei noudateta. Tämä on minun poliittisen ryhmäni näkemys. Äh, tämä tekstihän on hiukan mutkikas, olen pahoillani siitä, mutta joka tapauksessa toivon, että löydämme yhteisen sävelen tässä asiassa niin, että tästä välineestä tulee todella tehokas niin, että voimme vastata eurooppalaisen pakolaiskriisiin. Muussa tapauksessa tämänhetkiset ongelmat vain jatkuvat. Ää, äh, draama, ää, äh, dramaattiset ja traagiset tapahtumat tulevat jatkumaan Välimerellä, joten Toivon, että olen tässä tullut esittäneeksi teille näin lyhyesti pähkinän kuuressa meidän tarkistuksemme. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. ECR, halla olkaa hyvä. thank you, Chairman, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rova Guillaume hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä. ECR uskoo, että jotta tämä EUn lista voisi olla toimiva, niin sen pitäisi olla kunnianhimoinen eikä niinkään rajoittava. Sillä pitäisi myös pystyä reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin kolmansissa maissa. Vaikka me periaatteessa kannatammekin yhtenäistä EUn listaa, niin tällainen lista on mahdollisesti vähemmän joustava kuin kansalliset listat. Siksipä olemme hiukan epäileväisiä tarkistuksen 47 suhteen, jonka mukaan maat, jotka EU e ei pidä turvallisina, pitäisi myös jättää kansallisten listojen ulkopuolelle. EUn luettelon pitäisi olla vähintäänkin niin kunnianhimoinen ja joustava kuin olemassa olevat kansalliset listat, jotta se toisi lisäarvoa, erityisesti jos EU-listan tarkoitus on korvata kansalliset luettelot me kannatamme myös tarkistusta 69, jonka mukaan jokainen ehdokas maa on turvallinen ja se pitäisi ottaa pois luettelosta. Jos valtio ei ole turvallinen, sinne pitäisi olla ehdokas maa. Kuten olen sanonut aikaisemmin, ei ole aivan täysin selvää, mitä tämä nopeutettu prosessi hakijoille, jotka tulevat turvallisesta maasta, tarkoittaa. Tämä on erittäin tärkeää sen suhteen, millainen arvo ja vaikutus tällä luettelolla tulee olemaan. Ehkä mä päätän puheenvuoroni tähän tällä kertaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi vihreiden puolesta Albrecht, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Minä teen kommentteja pohjaten Jean Lambertsin varjoesittelijämme kommentteihin. Hän ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Aivan aluksi yleisenä huomiona me ehdotamme, että komission ehdotus hylätään. Uskoaksemme sen hyväksyminen asettaisi vaaraan tapaustapauksella periaatteen käytön turvapaikan hakijoilla. Hakijajärjestelmää on omat etunsa. Toiseksi, jos parlamentti pitäytyy aloitteessa, me esitämme tiettyjä tarkistuksia, jotka selventävät ja täydentävät esittelijän tekstiä. Me myöskin tuemme hänen kantaansa osittaisesta mandaatista ja periaatteista tarkastella maita maakohtaisesti. Euroopan unionin ehdokasmaastatus ei ole mikään tai uskoaksemme siitä, että ihmisoikeusperiaatteet kunnioitetaan kaikkien ryhmien kohdalla. Tämän lisäksi me esitämme tarkistuksia, jotka tukevat sen viittauksien poistoa turvallisiin maihin tarkoituksena vähentää hakijoiden määrää. Meillä on myöskin turvalausetteita hakijoille, jotka todennäköisesti pääsevät nopeutun menettelyn piiriin. Olemme myöskin sitä mieltä, että me emme voi antaa selkeää takarajaa sille, koska kansalliset listat otettaisiin pois käytöstä, koska emme tiedä kuinka kauan menee, jotta voisimme uudelleen arvioida ja antaa selkeitä ohjeita ihmisoikeus- ja perusoikeuskysymysten mukaan ottamiselle. Me myöskin olemme samaa mieltä siinä, että jokainen turvallisten maiden listalta poistettu maa pitäisi kansallisilta listoilta myöskin poistaa harkinta siitä, onko maa turvallinen, pitäisi olla jatkuvaa prosessia. Jos maa otetaan listalta pois kaksi kertaa peräkkäin, uskoaksemme pitäisi olla selkeä johtopäätös, että tällainen maa ei enää ole turvallinen maa. Vedämme pois tarkistus 35 Kiitoksia. Seuraavaksi Le Breton tai Veronique itse asiassa hänen puolestaan. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Me olemme esittäneet tarkistuksen, joka liittyy Uh, siis tarkistuksen, jonka myötä tämä hylättäisiin kokonaan, koska tämä maahanmuuttopolitiikkamme on varsinainen fiasko. Esimerkiksi uh, Turkin kanssa neuvottelut EU-jäsenyydestä pitäisi lopettaa kokonaan. Bosniasta ja Herzegovinasta täytyy todeta, että jihadistien läsnäolo on vakava asia. Se uhkaa Euroopan turvallisuutta ja mitä Kosovoon tulee. Siellä kristillinen vähemmistö, kristittyjen vähemmistö on lähes eliminoitu. Joten meitä huolestuttaa todella paljon tämänkaltainen mietintö ja me vastustamme tätä. Okay, and the final speaker. Ja lopuksi Kirkhoff, olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια μόνο. Ε, ήταν πολύ Kiitoksia. Minä haluaisin ihan lyhyesti sanoa jotain tästä. Tämä on todella mielenkiintoinen tämä esittelijän äh, lähestymistapa. Olen iloinen siitä, että me ensin käsittelemme menetelmää ja äh, käsittelemme sitä erikseen äh, tästä maaluettelosta. Ja nyt parlamentti voi sitten käsitellä tätä menetelmää. Se on se tärkeämpi asia, eikä niinkään nyt puuttua tähän maiden valintaan. Siihen liittyy paljon muitakin tekijöitä. Tässä paketissaan hyväksyttiin myös Turki turvalliseksi maaksi, mutta se oli hyvin monimutkainen asia Kreikassa. On erittäin tärkeää, että ettei parlamentissa jouduta painostuksen alaiseksi johtuen ajankohtaista tapahtumista. On hyvä, että nämä erotetaan ja odotan sitten kovasti myös EASON tutkimusta niin, että voidaan mennä sen jälkeen tarkastelemaan näitä maita. Sitten vielä Anderssonin puolesta versio. Kiitoksia pahoittelen puheenjohtaja. Tulin paikalle myöhässä, enkä halunnut jättää tämän tekstin käsittelyä syrjään joten esittelen ryhmämme kannan. Anderson ryhmämme varjostelija ei päässyt paikalle, mutta hän on tehnyt Syli Giomin kanssa paljon yhteistyötä uskoakseni. Me vihreät, vihreinen tavoin me vastustamme komission aloitetta. Olemme jopa sitä mieltä, että ottaen huomioon, kuinka tilanne on kehittynyt monissa maissa, olisi parempi, että meillä olisi vaarallisten maiden lista. Ja kaikki tieto, jonka tällä hetkellä saamme, osoittaa, että vähintäänkin voidaan todeta, että turvallisten lähtömaiden listalla todennäköisesti tulee olemaan ongelmallisia maita, eikä vain vähän ongelmallisia, sillä tietyissä tapauksissa ihmiset eivät vain ole tilanteessa, jossa turvapaikkahakennusta eivät voi jättää tuollaisessa maassa, vaan heidät jopa surmataan. Minä olen pyyristynyt tilanteen kehityksestä. En ole sitä mieltä, että meillä on maahanmuuttokriisi, päinvastoin kun monet sanovat, mielestäni meillä on pakolaisdraama. Ja Euroopan unionin politiikka tällä hetkellä vain pahentaa välimerellä kuolevien määrää tällä hetkellä saattavat tilastot osoittavat meille tämän. Ää, 3760 kuollutta oli viime vuonna Välimerellä ainakin 2000 tänä vuonna jo. Tämä tarkoittaisi sitä, että vuoden loppuun mennessä ainakin 8000 hukkunutta voisi tulla. En tiedä kuinka kauan tällaista hirvittävää politiikkaa voimme jatkaa. Toivottavasti edes nyt johtajamme käsittävät, kuinka tällainen hirvittävä politiikka historiaan vaikuttaa. After the... Äänestys toteutetaan siis Libessä sen jälkeen, kun varjoesittelijät ovat neuvotelleet kompromissista. Haluaako Guillaume vielä sanoa jotain johtopäätöksenomaisesti? Ei, selvä. Kiitoksia kovasti Silvi. Odottelemme äänestystä sen jälkeen, kun varjot ovat keskustelleet. Nyt voimme mennä kohtaan neljä esityslistalla. Meillä on paikalla perusoikeusviraston johtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja. As the, as, uh, Mr. Flaherty, uh... Flaherty ja Sidensticker ovat tulossa tänne eteen ja kun he nyt ovat tässä matkalla, niin minä esittelen tämän asian teille. On suuri ilo voida toivottaa tervetulleeksi EUn perusoikeusviraston uusi johtaja Flaherty ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Frauke Steidenstecker. He kertovat meille tämän vuoden äh, perusoikeusraportin kertomuksen. Ähm, tässä kertomuksessa äh, analysoidaan kehityskulkuja edistystä ja ne esteitä, joita perusoikeuksien tiellä on ollut. Ja siinä puhutaan myös tärkeimmistä perusoikeuksien liittyvistä kysymyksistä EU-ssa. Me aloitimme eh, trilogin kesä- ja heinäkuussa tästä asiasta, jota nyt on tärkeää kuulla. Johdanto, tämä on ensimmäinen kerta, kun eh, te olette täällä. Ettekö te olekin täällä ensimmäistä kertaa? Niin no, ainakin minä olen ensimmäistä kertaa täällä puheenjohtajana, kun te olette paikalla. Ilmeisesti eh, johtokunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja haluaa ensin käyttää puheenvuoron ja selkeän O'Flaherty. Haluan vielä lämpimästi toivottaa teidät molemmat tervetulleeksi. Sticker, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairperson. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, eh, hyvää iltapäivää ja kiitoksia kutsusta esitellä teille perusoikeusviraston vuosikertomus. Haluaisin aloittaa eh, kiittämällä hallintoneuvoston puolesta teidän ponnistelujanne valtavirtaista perusoikeuskysymyksiä teidän yhteistyöstänne eh, perusoikeusviraston kanssa. Minulle oli ilo, eh, että osa teistä tuli viime viikolla vierailemaan perusoikeusvirastossa. Me yritämme parantaa vuosikertomusta vuosittain niin, että sen käytettävyys paranisi ja sen eh, merkittävyys merkittävyys keskustelussa lisääntyisi näissä eri keskusteluissa, koska joka jäsenvaltiossa on omat prioriteettinsa ja haasteensa. Ne teistä, jotka tuntevat jo tämän vuosikertomuksen, ovat varmaan huomanneet, että tämä on uudelleen nimitty perusoikeuskertomukseksi ja että tässä katetaan tämä julkaisuvuosi. Se, että korostamme tätä nykyistä vuotta, on sillä haluamme korostaa sitä, että tämä kertomus on erittäin tärkeä päätöksentekijöille tänä päivänä. Se tieto, jonka julkaisemme tässä kertomuksessa, on sellaista, että sitä yleensä analysoidaan perusoikeusnäkökulmasta ja se esitellään ensimmäistä kertaa komparatiivisessa muodossa. Samanaikaisesti me myös lisäämme lausuntojen määrää ja merkitystä tässä kertomuksessa. Sen lisäksi, että julkaisemme ne yksittäisinä asiakirjoina kaikilla EUn kielillä. Toivottavasti tästä tulee sillä tavoin hyödyllisempi sekä teille täällä Brysselissä että kollegoillenne kotimaissanne, jotta voidaan tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä. Nämä lausunnot, jotka löytyvät tästä kertomuksesta, täydentävät oikeudellisia lausuntoja suunnitellusta lainsäädännöstä, jota me valmistelemme EUn toimielinten puolesta. Mm, kuten tiedätte, monet näistä pyynnöistä tulevat teidän valiokunnastanne. Esimerkiksi teimme lausunnon liittyen yhteisestä turvallisten alkuperämaiden luettelosta, josta juuri keskustelisitte. Toinen lausunto liittyi perusoikeusindikaattoreihin, joka liittyy teidän oma-aloiten mietintöönne eh, unionin mekanismista eh, liittyen demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen tilanteeseen ja perusoikeuksiin. Toivon kovasti, että tulette hyödyntämään meidän asiantuntemustamme tällä tavoin, koska näin varmistetaan, että perusoikeuskysymyksiä huomioidaan systemaattisesti lainsäädäntöprosessissa. Kun nyt turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset ovat olleet korkealla asialistalla vuonna 2015. Sekä hallintoneuvostolle että koko virastolle oli erittäin tärkeää kehitellä hyödyllisiä ja vahvoja lausuntoja näistä asioista. Nämä lausunnot käsittelevät sellaisia kysymyksiä kuten perusoikeus elämään ja arvokkaaseen elämään ja kysymykset, jotka liittyvät ihmisalakuljetuksen torjumiseen ja kuolemantapausten välttämiseen merellä muun muassa. Hyvät jäsenet, unionin todellakin täytyy hallinnoida turvapaikka- ja pakolaiskysymys äh, kunnioittain täysin perusoikeuksia. Tämä on erittäin tärkeää perusoikeusviraston työssä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Mutta jotta pystyisimme vaikuttamaan paikan päällä, virasto tarvitsee paljon suuremman kapasiteetin. Virasto ei voi olla mikään reunatoimija tällä alalla, vaan sen täytyy olla keskeinen keskusteluissa. Maahanmuutto on kaikkein nopeiten kehittyvä politiikan ala EU. ja on erittäin tärkeää kestävyyden ja uskottavuuden kannalta, että että perusoikeuksilla on tärkeä rooli sekä politiikan uudelleensuunnittelussa että kun politiikkaa pannaan täytäntöön nyt, kun meillä on mm, toisen maailmansodan jälkeen suuri maahanmuuttoliike, siirtolaisliike EU-ssa. EUn e täytyy olla vahva perusoikeuksien suojelussa. Meidän on jatkettava vuoropuheluamme tästä asiasta. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron viraston johtajalle Michael O'Flahertylle, joka vie teidät läpi tämän kertomuksen vielä yksityiskohtaisemmin. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitoksia puheenjohtaja Arvon valiokunnan jäsenet, hyvät kollegat. Minäkin haluan kiittää teitä siitä, että otitte meidät vastaan tänään ja että saamme kertoa teille perusoikeusviraston vuosikertomuksen. Kertomushan hyväksytään hallintoneuvostossa, mutta se perustuu viraston henkilöstön tekemään työhön ja haluan ilmaista vilpittömän kiitokseni kaikille Viinin kollegoille tästä hienosta työstä tämän raportin laatimisessa. Vuosi 2015 oli rehellisesti sanottuna huono vuosi. Silloin asiat taantuivat, perusoikeuksien suojelu taantui Tuona vuonna alettiin käyttää sellaista retoriikkaa, joka on perusoikeuksien ja niihin liittyvien arvojen vastaista. Saatte käsityksen tästä asiasta, kun luette vuosikertomuksen kaikki luvut, mutta lyhyesti kertoisin teille seuraavasta asiasta. Puhun oikeastaan samasta asiasta, josta äskenkin puhuin ja puhuin nimittäin maahanmuutosta ja turvapaikasta, turvapaikka-asioista. En nyt luettele tilastoja, mutta miksi tahansa kutsumme tätä kriisiä, niin kyse on perusoikeuskriisistä ja arvokriisistä. Ja me arvostamme sitä tapaa, jolla tämä valiokunta on tarkkaillut tilanteen aukeamista, tapahtumien tapahtumista. Ja me aiomme jatkossakin järjestää erilaisia kuulemisia ja seminaareja perusoikeuksista. Te tulette varmasti löytämään oman työnnekin kannalta tärkeää asiaa tästä kertomuksesta. Tästä ilmenee muun muassa, että vuonna 2015 joissain maissa oli niin kutsuttua työntövoimaa, vähän turhankin paljon, mikä johtaisi niin kutsuttuun refulmaan takaisin palauttamispolitiikkoihin. Olemme myös nähneet, että päivittäin tietyissä maissa maahanmuuttopolitiikkaa on sovellettu tavalla, joka saattaa asettaa maahanmuuttajat mm, palauttamisriskiin. E, ja kun puhutaan perheiden yhdistämis- yhdistämisasioista, niin, niin ne ovat viivästyneet ja se on vaikuttanut perusoikeuksiin. Jos menen seuraavan teemaan, nimittäin lapsen oikeuksiin, niin siinäkin on palattava maahanmuuttokysymykseen. 34-10 prosenttia maahanmuuttajista ovat lapsia. Traagisesti myös 30 prosenttia kuolleista maahanmuuttajista ovat lapsia. 30 prosenttia Välimeren hukkuneista on lapsia. Ja Kaksi lasta on hukkunut joka päivä vuoden 2015 joulukuusta. Valitettavasti en nyt ehdi tässä puhua niistä riskeistä, joita lapsilla on mm, maahanmuuttoreiteillä. Mutta jos ajatellaan, miten voisimme parhaiten vastata näihin ongelmiin, niin vuosikertomuksessa ehdotetaan muutamia toimia, joilla saattaa olla vaikutusta. Ensinnäkin meidän täytyy paremmin niveltää lasten suojelupalvelut maahanmuuttopalveluihin. Ja sitten esimerkinomaisesti meidän täytyy nimetä nopeammin huoltajia yksin matkustaville lapsille, maahanmuuttajalapsille. Ja kolmas teema, josta haluan puhua, on suvaitsemattomuus ja rasismi. Rehellisesti sanottuna nämä ovat, olivat vuoda, vuoden 2015 ruoska ja useat vähemmistöt ovat joutuneet hyökkäysten, antisemitismin ähm, kohteeksi muslimeita ja juutalaisia äh, muslimeja ja romaneja vastaan on hyökätty. On vaikea arvioida, missä määrin ähm, tai siis ajattelimme tätä asiaa millä tavalla tahansa, niin on ymmärrettävä, että vähemmistöt eivät ole syypää ja syntipukki, vaan he ovat uhreja. Ja politiikan tekijöiden, poliitikkojen tulisi tämä muistaa. Kertomuksessa myös todetaan, että suurimman, su, useampien jäsenvaltioiden täytyy tehdä enemmän, jotta viharikokset vietäisiin käräjille. Sitten tietosuoja. On tärkeää, että kansallinen turvallisuus ja perusoikeudet saadaan oikeaan tasapainoon. Kertomuksessa pohditaan sitä, kuinka tärkeää on se, että kun oikeuksia halutaan rajoittaa, niin kuinka tärkeää on se, että sovelletaan samalla kolmea ydinperiaatetta, oikeudenmukaisuutta, välttämättömyyttä ja oikeasuhteisuutta. Me olemme tutkineet näitä asioita melko syvällisestikin vuonna 2015 ja olemme saaneet myös teiltä lausunnon perusoikeuksista ja valvonnasta Euroopan unionissa. Me esittelimme teille oman kertomuksemme muutama kuukausi sitten, mutta muistuttaisin pari tulosta, pari työmme löydöstä tai parista työmme ähm, Vaikka monissa jäsenvaltioissa ollaan mukana massiivisessa valvonnassa, niin vain viidessä on juridiset puitteet tällaiselle valvonnalle, siis lainsäädäntöä, joka koskee tällaista valvontaa. Ja kun ajatellaan erilaisia valvontajärjestelmiä jäsenvaltiossa, niin ne ovat todella monimuotoisia, erilaisia keskenään. Ähm, ongelmat liittyvät resurssien puuttumiseen, toimivaltojen puuttumiseen, asiantuntemisen puuttumiseen ja niin edespäin. Eli johtopäätös, hyvät valiokunnan jäsenet, mitä me voimme tehdä jatkossa, miten me voimme mennä eteenpäin. Neljä ehdotusta lyhyesti. Ensinnäkin me suositamme, että kiinnittäisitte huomiota meidän vuosikertomuksemme lausuntoihin. Niitä on 41. Ne ovat tarkkaan harkittuja ja ne ovat kaikki niin kutsutusti älykkäitä Ähm, lausuntoja. Niissä ehdotetaan toimia eri maissa ja ne koskevat kaikkia niitä teemoja, aihepiirejä, joiden parissa tekin teette työtä. On tärkeää, että perusoikeudet ja perusoikeuksien peruskirja asetetaan lainsäädännön säädäntötyön ytimeen. Minä tiedän, että tässä valiokunnassa niin halutaan tehdä, mutta kaikilla aloilla näin ei välttämättä ole. Perusoikeudet täytyy vartavirtaistaa pitäisi, siis esimerkiksi kun puhutaan Euroopan talouden ohjauskaudesta, siinäkin tulisi puhua enemmän myös perusoikeuksista. Kolmanneksi meidän täytyy elvyttää uudestaan perusoikeuskoulutus Euroopassa. Tarvitsemme uusia kattavia koulutusohjelmia niin jäsenvaltioihin kuin EU-instituutioihin, perusoikeuskoulutusohjelmia, joita, joissa perusoikeuksien peruskirja on ytimenä. Ja lopuksi, arvon jäsenet, kun menette eteenpäin, niin käyttäkää meidän virastoamme hyväksenne. Se on Euroopan unionin riippumaton ihmisoikeus- ja perusoikeuskeskus, asiantuntijakeskus. Käyttäkää sen tutkimuksia ja sen keräämää tietoa hyväksenne. Käyttäkää myös sen lausuntoja ja oikeudellisia analyysejä hyväksenne. Käyttäkää sitä omassa työssänne, kaikissa instituutioissanne ja jäsenvaltioissanne. Ja johtopäätös. Me perusoikeusvirastossa olemme teidän palveluksessanne näinä haastavina aikoina. Kiitos. Kiitoksia kovasti molemmille puhujille siitä, että puhuitte lyhyesti ja ytimekkäästi. Tämä raportti on yksityiskohtainen, te kerrotte siitä kiintoisia yksityiskohtia, mutta valitettavasti meillä on aika vähän aikaa, joten haluaisin nopeasti vielä kertoa, mikä on puhujaluettelo tällä hetkellä, ja suljen sen nyt. No, did you, you've indicated as well. Okay. Niin tekin haluaisitte käyttää puheenvuoron. Luen tämän puhujaluettelon. Ja sitten saatte vastauksia. Yeah. Okay, just indicate now if you want. Niin kertokaa vielä, jos haluatte puhua. Kaikki, jotka haluavat puhua, käsi ylös. And, all right, everyone wants to speak. Näköjään kaikki haluavat puhua. Kaksi minuuttia. Niin, nyt luettelo on suljettu. Kukaan muu ei nyt saa puhua tai enää saa uutta puheaikaa. Ja te, jotka saitte puheenvuoron, niin pitäytykää tässä kahdessa minuutissa, kahden minuutin puheessa, koska meillä on pitkät äänestykset vielä edessä. Äänestysajasta ei voida tinkiä, eli pitäytykää kahdessa minuutissa. Boni saa puheenvuoron ensin. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much for... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia tästä raportista. Mielestäni hyvin hyöty, hyödyllinen ja tärkeä, hyvin muotoiltu raportti, jossa on pehmeitä suosituksia sillä meillä on kantamme perusoikeusvirastossa ja tässä keskitytään enemmänkin siihen, että tuemme jäsenmaita niiden politiikassa. Haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Yksi niistä liittyy tietoyhteiskuntaan, tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan. Haluaisin sanoa, että on hyvin tärkeää, että me pitäydymme oikeudellisuuden, tarpeellisuuden, suhteellisuuden periaatteessa. Valitettavasti minun maassani lainsäädäntö keskittyy poliisitoimintaan, terrorismin vastaisen toimintaan ja mm, joukkovalvontaan. Meillä ei ole mitään listaa vakavista rikoksista, ei mitään ex ante arviointeja tuomioistuimissa. Ja uskoakseni tämä on ongelma näet tämän tyyppisten toimien kontrollissa ja valvonnassa. En sano näin siksi, ettenkö pitäisi maastani, minä rakastan maatani, mutta tämä on kehityskulku. Meillä on ongelma turvallisuuden toisaalta ja vapauden ja yksityisyyden välillä. Tämä on avainkysymyksiä monissa maissa. Ja meidän pitäisi näitä asioita perusoikeusviraston raportissa arvioida, jotta selkeästi tilanne olisi parempi myös kansalaisille. Meillä on Puolassa julkisia kuulemisia terrorismin vastaiseen lainsäädäntöön liittyen. Haluaisin vielä rasismin, xenofobiaan ja suvaitsemattomuuteen liittyen sanoa seuraavaa. Olen täysin samaa mieltä tämän kappaleen ensimmäisessä arviossa. Tämä kappale liittyy tiettyyn toimintaan tietynlaiseen politiikkaan. Valitettavasti minun maani on päättänyt xenofobian ja syrjinnän vastaisen neuvoston purkaa. Se oli elin, joka arvosti monia toimijoita ja antoi heille mahdollisuuden toimia yhdessä. Kiitoksia. Kiitoksia Bonnie. Sitten Virgia. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää viraston edustajia hyvin tehdystä työstä, ähm, esitysten ytimekkyydestä, täsmällisyydestä. Oli hyvä, että äh, keskityitte nimenomaan tähän esitysjärjestykseen. Sanoitte, että vuosi 2015 oli huono vuosi, vuosi, jolloin perusoikeudet taantuivat. Ähm, se oli vuosi, joka oli eurooppalaisten arvojen kriisin vuosi. Tämä valiokunta kyllä jakaa teidän näkemyksenne tästä. Haluaisin kuitenkin sanoa, että eurooppalaisen oikeuden ja kansainvälisen oikeuden soveltaminen suurimmassa osassa Euroopan maista, kun puhutaan maahanmuuttopolitiikasta, tai jos puhutaan tästä non-refoulement-kysymyksestä, palauttamiskysymyksestä tai massa Ähm, kollektiivisten palauttamisten kysymyksessä, niin ähm, ei se niin huonolla tavalla, huonolla tavalla kaikissa maissa ole. Tietysti lasten kysymys huolettaa. Yhä enemmän ja enemmän Euroopan unionin maaperälle tulee äh, lapsia, yhä useammat äh, kuolevat välimerellä, yhä enemmän on yksin matkustavia äh, alaikäisiä, aina vain nuorempia. Olin tässä Jalun satamassa vähän aikaa sitten ja panin kyllä merkille, mitä siellä tapahtuu. Minun ryhmäni on tyytyväinen tähän aloitteeseen ja niin lopetan ihan kohta, älkää huoliko puheenjohtaja. GUE pyytää, että ensi kokouksessa koordinaattorit laatisivat lausunnon alaikäisten oikeuksista hotspoteissa, erityisesti Italiassa ja Kreikassa, erityisesti kun puhutaan systemaattisesta pidättämisestä tai talteenottamisesta, alaikäisten systemaattisesta talteenottamisesta. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja loppuun vielä sanoisin, että olin tässä Saharovin palkinnonjakotilaisuudessa viime viikolla siellä todettiin, että Euroopan unionin täytyy osoittaa esimerkkiä näissä asioissa, mutta me olemme aika kaukana siitä, koska me olemme tässä taantumassa. Thank you. Kiitoksia kovasti. Niin, kaksi minuuttia todellakin on maksimi. Kirkhop on seuraava, olkaa hyvä. Chairman, I congratulate. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen tekijöitä tästä. Tämä on kovasti työtä tässä taustalla. Nyt haluaisin puhua lapsista. Ensinnäkin nämä viit mittaustuloksiin, joita katsotaan, kun on kyse lasten köyhyydestä. Olen erittäin iloinen siitä, että päästiin kompromisseen niiden välillä, jotka ovat sitä mieltä, että muut kuin materiaaliset tulokset ovat relevantteja, ja toiset, jotka ovat sitä mieltä että materiaaliset tulokset ovat relevantteja. Tämä yhdistyneen kuningaskunnan laki tuo hyvän tuloksen nyt lasten erityiskohtelusta, oikeusjärjestelmästä, johon viitataan pitkälti tässä kertomuksessa. Tärkeää on varmistaa, että lapsia kohdellaan oikein terveydenhoidon alalla, erityisesti kun on kyse mielenterveydestä. Se on mielestäni erittäin tärkeä. Sitten lasten suojelu, internet erityisesti ja kyberrikollisuus ja myöskin internetoperaattorien velvollisuudet, palveluntarjoajan velvollisuudet. Minä olin osa valtuuskuntaa, joka vähän aikaa sitten tapasi palveluntarjoajia Yhdysvalloissa. Ne ovat tietoisia vasta vastuustaan. No, toivottavasti vuoropuhelu teidän ja heidän välillään on myönteinen ja edistyksellinen. Ja viimeinen kommentti liittyy radikalisoitumiseen. Me olemme kaikki kovin huolissamme siitä, miten nuoret radikalisoituvat. Joskus se johtuu heidän sosiaalisista olosuhteistaan, joskus perheolosuhteistaan, mutta se liittyy myös siihen, eh, kuinka Äh, paljon he saavat äh, virkkeitä tiedotusvälineistä ja internetistä. Äh, kuinka paljon tässä tehdään ja mitä te organisaationa voitte tehdä rohkaistaksenne kansallisia hallituksia toimivaan tällä alalla? Niin, tämä on sellainen asia, josta puhujat keksivät koko ajan enemmän ja enemmän sanottavaa, mutta valitettavasti me emme voi enää lisätä henkilöitä puheluetteloon. Albio on seuraava puhuja. Kaksi minuuttia. En primer lugar agradecer la intervención del, del ponente. Kiitoksia. Kiitoksia puhujille. Minulla olisi kolme lyhyttä kysymystä. Tuhansia ihmisiä elää tilanteessa ilman vapauksia Euroopan unionissa, koska he ovat turvapaikanhakijoita tai maahan muuttajia. Euroopan unionin lainsäädäntö sanoo päinvastoista, mutta heidät pidätetään yli tuhat Yli alikäistä on YK lapsen oikeuksien yleissopimuksen vastaisissa olosuhteissa pidätettyinä, vaikka säilönotolle olisi vaihtoehtoja. Olosuhteet ovat huonontuneet, erityisesti Kreikan saarilla, jossa ihmisiä pidetään suljetussa keskuksissa. Tämä koskee myöskin Lampedusaa. Haluaisin tietää, mitä mieltä olette tästä tilanteesta. Onko teillä tarkoitus tehdä jotakin? Ja sitten Euroopan unionin ja Turkin välinen tilanne, hyvin paljon eri keskusteluja on käyty Euroopan unionin ja Turkin välisestä sopimuksesta. Välillä on sanottu, että tätä pitäisi kutsua julkilausumaksi, jotta myös sopimuksen sisältämät sitoumukset. Onko virasto analysoinut tätä sopimusta ja sen seurauksia? Me Kuessa lähetimme Turkkiin valtuuskunnan ja siellä hyvin selkeästi näemme, että ihmisoikeuksia rikottiin jatkuvasti, ihmisiä käännytettiin, he eivät saaneet edes pyytää turvapaikkaa laukauksia vaihdettiin raja-alueella. Onko mitään keskustelua siitä, että näihin Turkin ihmisoikeusrikkomuksiin puututtaisiin? Sitten viimeinen kysymykseni. Tämä uusi elin, joka tulee Frontexin korvaamaan, josta täällä valiokunnassa tänään äänestetään. Tämähän on vielä enemmän Eurooppa-linnaketta edustava toimija. Sillä on toimintavaltaa maavaltaansa ja se on vielä läpinäkymättömämpi kuin Frontex. Onko perusoikeusvirasto ollut mukana tässä prosessissa ja mitä mieltä olet tästä uudesta elimestä? Tuleeko se vaikuttamaan raja-alueiden tilanteeseen Euroopan unionissa? Six, two minutes. Todellakin täytyy pitäytyä kahdessa minuutissa. Müller on seuraava. Sorry, Peter, to be stern just before you, but... Ah, sitä ennen eh, Stern. Thank you very much for this report. Kiitoksia oikein paljon tästä Mm, mietinnöstä vähän yleisempi kommentti ja sitten ehkä yksi kysymys. Yleisempi kommentti on se äh, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, perusoikeudet, ne ovat jotenkin liberaalin demokratian tuote. Mitä tapahtuu joillekin jäsenvaltioille, jotka nyt sanovat, että ei, me emme halua liberaalia demokratiaa, me haluamme rakentaa epäliberaalia demokratiaa. Ja tällaisessa tapauksessa ihmisoikeudet ja perusoikeudet, ne jotenkin uudelleen määritelmään meneillään. Ja jos näin on, niin meidän täytyy pohtia, mitä me teemme tässä tapauksessa, miten voidaan kuvata ihmisoikeuksien tilannetta epäliberaaleissa demokratioissa. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia liittyy Romanien integraatiostrategiaan, jonka mainitsitte. Mielestäni tilanne on paljon huonompi kuin miksi sen kuvailitte Mainitsitte erityyppistä syrjintää, koulutuksellista syrjintää. Unkaria vastaan on rikkomismenettely käynnissä, mutta erittäin paha asia on romaniryhmien neljäs siirto monissa eurooppalaisissa kaupungeissa, mukaan lukien erässä unkarilaisessa kaupungissa. Mitä voidaan tehdä tämän prosessin estämiseksi? Kiitoksia. Seuraavaksi Jurek. Dziękuję bardzo. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti rouva johtajalle tästä kertomuksesta. Kysymykseni on seuraava. Te sanoitte, että Euroopassa esiintyy suvaitsemattomuutta. Minua kuitenkin huolettaa se, että te olette jättäneet kokonaan käsittelyn ulkopuolelle kristit tiettyjen vähemmistöjä kohtaan ilmenevää suvaitsemattomuutta. Parikin viikkoa sitten näimme Open Doors-nimisen järjestön raportin aiheesta. Tämän kaltaista Tämän kaltaiset asiat kulkevat käsikädessä sellaisten toimien kanssa, jotka ovat räikeää lakien rikkomista. Ja myös viranomaiset jättävät toimimatta. Eli kysymykseni on seuraava. Kun ajatellaan, minkälaisia tragedioita maahanmuuttoreiteillä on tapahtunut, ihmiset ovat hukkuneet ja kaikkia muuta pahaa on tapahtunut, niin eikö niiden, jotka järjestävät tällaisia kuljetuksia, niiden, jotka ottavat rahaa siitä, eikö, eikö niiden tulisi joutua oikeuden eteen? Heidät tulisi sarkkiin ja viedä oikeuden eteen. Meidän on ymmärrettävä, että tässä on kyse järjestetystä äh, kuljetuksesta, kuljet, pakolaisten kuljettamisesta. Joku on kaiken takana. Yes, thank you, Chair. More an observation than a quick... Kiitoksia puheenjohtaja tämän huomio, eikä niinkään kysymys aivan aluksi. Olen kiitollinen perusoikeusvirastolle. Kiitän sitä sen väsymättömästä työstä perusoikeuksien ajamisessa ja suojelussa. Kun katson tätä raporttia ja aikaisempaa raporttia, minusta tuntuu, että olemme erittäin hyviä analysoimaan sitä, missä asiat menevät pieleen ja tekemään luetteloita perusoikeusrikkomuksista, mutta tämä on minusta melkoisen turhauttavaa työtä. Ehkäpä tilanne pahanee joka vuosi, meillä on pidempi ja pidempi lista, mutta mitä me itse asiassa teemme koko asialle? Kuten tiedätte, täällä valiokunnassa me olemme muotoilemassa tällä hetkellä ehdotuksia demokratian, oikeusvaltioperiaatteiden ja oikeuksien tukemismekanismeista. Tekin olette mukana olleet tässä. Mutta pohdin, voisiko perusoikeusvirasto jollakin tavalla olla mukana ei vain perusoikeusrikkomusten havainnoinnissa, vaan myös siinä, että löydämme esteitä näiden rikkomusten poistumisen tieltä, sillä käytännöllisiä tai oikeudellisia tai materiaalisia syitä ei ikinä ole sille, miksi näitä rikkomuksia tapahtuu. Syyt ovat aina poliittisia. Ja poliittisen tahdon puute ei ole mikään satunnainen vahinko. Tämä on aina politiikkaa. Pohdin, voisitteko te suosituksissanne ja analyysissanne enemmän kiinnittää huomiota siihen, kuinka me voisimme löytää enemmän poliittista tukea perusoikeusrikkomuksiin puuttumiseksi. Tack så mycket. Eh, jag har en fråga om en eh, grupp. Kiitoksia. Minulla on kysymys ryhmästä, joka ei tässä mietinnössä mainita. Eh, paperittomat. Te puhuitte niistä, jotka ovat jääneet maahan sen jälkeen, kun he ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Mutta entäpä ne, jotka saavat kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta heillä ei ole ollut mahdollisuutta vedota tähän päätökseen uuden politiikan myötä otamme paljon ihmisiä vastaan sodan repimistä maista ja monia palautetaan. Vaarana on, että meillä tulee olemaan yhä enemmän ihmisiä, jotka piilottelevat tätä tapahtuu hyvin paljon Ruotsissa, on paperittomia siirtolaisia, jotka piilottelevat ja sodan repimistä maista tulevat ihmiset ehkä olisivat voineet saada oleskeluluvan tietyn ajan kuluttua, mutta eivät ole saaneet sitä ja sitten he piilottelevat. Täytyy ajatella heidän oikeuksiaan meidän maissamme. Ei, mutta ei ole kyse pelkästään niistä, jotka äh, ovat saaneet kieltäisen turvapaikkapäätöksen ja joita ei ole palautettu, vaan on myös niitä, joilla on väliaikaisia äh, oleskelulupia ollut jo pitkään ja ovat hyvin integroituneita yhteiskuntaan. Ja normaalitapauksessa he olisivat saaneet uuden oleskeluluvan seuraavalla kierroksella, mutta koska niin paljon ihmisiä tulee, he eivät saakaan pysyvää oleskelulupaa. Ja silloin suuri vaara on se, että nämä ihmiset, jotka muuten joutuisivat palautettuuksi, piilout, piileskelevät meidän maissamme paperittomina, jotta heitä ei palautettaisi. Ehkä me pitäisi ajatella heidän oikeuksiaan. Marion Loreston. Eli äh, my question Kiitoksia. Vastauks- äh, kysymykseni on ehkä jatkoa edelliselle kysymykselle, koska nythän me keskustelemme uudestaan tai Dublinin järjestelmän uudistamisesta ja aika paljon ähm, kiinnitetään huomiota niin kutsuttuun sekundaarisen liikehdinnän estämiseen. Eli mikä on teidän näkemyksenne liikkumisvapaudesta? Miten me voimme sanoa, että ihmisoikeudet ja liikkumisvapaus mm, tavallaan sopii yhteen Ähm, näiden rajoittavien toimien kanssa ja mikä olisi ratkaisu, koska muun muassa Ruotsissa ja muissa maissa tällainen ähm, valvomaton vapaa liikkuminen äh, tuo muassaan uusia ongelmia. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, miten Dublinin kanssa pitäisi edetä tämän valossa? Ja haluan vielä kiittää kiintoisesta kattavasta raportista. Se oli, siinä oli paljon paljon kiintoisaa tietoa. Um, Soraya Post, please. Soraya Post. Tack så mycket. <clears throat> Eh, jag tycker också eh, väldigt intressant och tack. Paljon kiitoksia. Minäkin olen sitä mieltä, että oli hyvin mielenkiintoista kuulla tämä esittely. Kiitokset siitä ja kiitokset raportista. Kappale neljä koskien romanien integraatiota. Olen samaa mieltä kantanne kanssa, mutta haluaisin silti kysyä teiltä vielä muutaman kysymyksen romanitilanteeseen liittyen. Mielestäni me elämme nyt sellaista aikaa, poliittista aikaa, jossa ihmisiä asetetaan toinen toisiaan vastaan. Tämä on jotakin, mihin populistiset puolueet vaikuttavat suuresti, mutta välillä valtavirran puolueetkin aiheuttavat tätä. Pohdin, kuinka me voisimme varmistaa, että kiinnitämme romanikysymykseen poliittisella työlistalla enemmän huomiota. Kuusi miljoonaa Euroopan unionin kansalaista on tilanteessa, jossa joutuvat pakenemaan syrjinnän vuoksi omasta maastaan, koska kohtaavat pakkosiirtoja, köyhyyttä, kaikenlaisia ongelmia ne henkilöt, jotka turvautuvat äh, vapaaseen liikkuvuuteen, joutuvat äh, kohdelluksi huonommin kuin koirat tietyissä jäsenmaissamme. Monet romanit pakenivat Balkanilta sotia, nyt he ovat niin kutsutusti paperittomia ja he ovat äh, monien vaarojen alla, kun palaavat näihin niin kutsuttuihin turvallisiin maihin. Eivät ne ole turvallisia maita romaneille. Ja sitten vielä henkilöt, joilla ei ole kansallisuutta. Kuka huolehtii heistä? Tässäkin kategoriassa on paljon romaneja Balkanin kriisien vuoksi ja tapahtumien vuoksi. Ja sen vuoksi, kuinka valtioita jaettiin alueella. Meidän täytyy puuttua näihin kysymyksiin. Niitä on paljon. Kuinka teemme tämän? It, Sylvia. Kiitoksia. Uh, äh, Silvia von on viimeinen puhuja. Voitteko pärjätä minuutissa? Paljon kiitoksia puheenjohtaja, tämä on hyvin ystävällistä, mutta minun äh, lentoni oli myöhässä ja siksi en ehtinyt ajoissa paikalle. Haluaisin ihan konkreettisesti kysyä teidän kertomuksestanne, koska äh, teillä on täällä sivulla 22 kappale Eurodakista ja sinä sanotte, että jäsenvaltioille äh, annoitte tietoa, tällaisen kysymysluettelon, mukaan lukien siitä, että Eurooppaan tulevien pakolaisten pitäisi saada enemmän tietoa siitä, miksi heidän sormenjälkeensä otetaan. Ja minä halusin kysyä teiltä, että oletteko saaneet lisätietoa näistä kysymyksistä vai onko tämä nyt vain tieto siitä, että olette nämä kysymykset jäsenvaltiolle esittäneet? Kiitoksia. Kiitoksia. Mennään <clears throat> oikopäätä Ofahertiin, Jos haluatte yrittää vastata ainakin tärkeimpiin kysymyksiin, niin siis meillähän on aikaa 16.15. Saakka ainoastaan vähän ääntä aikaa, mutta yrittäkää. Toki, teen parhaani. Ja kollegani varmasti myös puhuu nopeasti. Niin, Boonin kysymykseen. Niin minä en tietenkään näitä maaspesifisiä yksityiskohtia ö, omaa, mutta me tulemme laatimaan uuden raportin ja analyysin EUn valvontatilanteesta ja keskitymme nimenomaan lakien soveltamiseen. Vergia esitti useita kysymyksiä pakolaisista ja monet muutkin valiokunnan jäsenet viittasivat samaan asiaan. Ihan lähtökohtaisesti sanon, että minun virastoni on täysin samaa mieltä siitä, että tässä on kyseessä syvällinen perusoikeus- ja ihmisoikeuskriisi, joka edellyttää kaikkien toimijoiden toimintaa, eikä vähiten Kreikassa. Siellähän meillä on tällä hetkellä tilapäinen kenttätiimi, joka pyrkii tukemaan EUn virastoja kentällä. Esitettiin kysymys siitä, miten nämä ihmisoikeus- ja perusoikeusongelmat hotspoteissa voidaan ratkaista. Jos Euroopan parlamentti on sitä mieltä, että virasto voisi auttaa lausunnon laatimisessa, niin olemme toki käytettävissä ne. Kirkhope puhui mielenterveysasioista ja lapsista. No, niihin ei raportissa viitata, mutta mutta vuoden 2016 erityiskertomuksessa puhutaan maahanmuuttajien terveystilanteesta. Ihan pari kuukautta sitten eh, tuli tällainen kertomus ja siinä sanottiin, että nimenomaan mielenterveysasiat ovat kaikkein tärkeimpiä ja niihin täytyy kiinnittää huomiota. Mitä puhutaan eh, eh, lasten, lapsiin kohdistuviin vaaroihin netissä ja somessa. On todettava, että kun ajatellaan mm, missä määrin tällaiset somefoorumit voivat parantaa ihmisoikeusasioita, niin se tulee olemaan parin viikon kuluttua pidettävän foorumimme yksi tärkeimmistä teemoista. Albiol esitti kysymyksen siitä, mitä me teemme tilanteessa, jossa ihmisiä otetaan talteen, pidätetään. Me virailemme säännöllisesti Kreikan saarilla. Meillä on pieni tiimi Kreikassa. Me Pyrimme parhaamme mukaan informoimaan virastoja siitä, miten ihmisoikeusrikkomuksia voidaan ehkäistä. Ja myös Frontex on reagoinut tähän meidän toimintaamme. Meillä on erittäin hyvät työsuhteet. Niedemüller e, esitti useitakin kysymyksiä, jotka ehkäpä ansaitsisivat pidemmänkin vastauksen. Niihin ei voi vastata lyhyesti, mutta Meillä on demokratioita, jotka eivät ole välttämättä vapaita, ne uhkaavat ihmisten oikeuksia. Usein me palaamme perussopimuksen velvoitteisiin. Ne pysyvät muuttumattomina riippumatta jäsenvaltioiden kunkin hetkisestä politiikasta. Romaneihin kohdistuva syrjiminen, niiden Müller esitti sen kysymyksen ja pari muutakin. Ja minä vahvistan sen, että että me kyllä ymmärrämme, mikä tilanne on. Romanien tilanne on skandaali Euroopassa ja me teemme kaiken voitavamme mandaattimme ja lakien puitteissa, jotta voimme ylläpitää romanien perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia missä tahansa romanit ovat. Viittaa myös näihin matkustaviin yhteisöihin. Ja sitten kristittyjä vähemmistöjä kohtaan kohdistuva sorsiminen. Ihan sama, mistä vähemmistöstä tai uskonnollisesta ryhmästä on kyse. Me haluamme parantaa kaikkien vähemmistöjen osaa ja olen samaa mieltä Jurekin kanssa siitä, että me, meidän täytyy myös rikosoikeudellisin keinoin vastata väkivaltaan ja salakuljettajiin. Intvelt puhui useistakin asioista. Keskittyisin siihen, miten voisimme yksilöidä sellaisia esteitä, jotka kirvoittavat tavallaan väkivaltaa. Ne ovat usein politiikan tulosta, mutta usein myös tiedon puuttumisen äh, tulosta. Se, tulosta siitä, että ihmiset eivät välttämättä ymmärrä, miten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia äh, tulee soveltaa. Me pyrimme kiinnittämään kaikki, eh, siis ihmisten huomioon kaikkiin näihin ulottuvuuksiin. On tärkeää, että voimme äh, toimia näillä aloilla, jotta voimme olla teidänkin palveluksessanne. Meidän työmme on usein ennaltaehkäisevää, usein on vaikea osoittaa sormella kaikkia niitä asioita, jotka on onnistuttu estämään. Täällä puhuttiin myös mm, alaikäisistä, joilla ei ole, joilla ei ole ID-todistuksia. On erittäin tärkeää, että että jokainen yksilö, maahanmuuttaja yksilö täytyy nimenomaan yksilöidä. Esimerkiksi joka ikinen romaani täytyy ottaa huomioon tässä yhteydessä. Loreston ja Loreston esitti kysymyksen Dublinin uudistamisesta. Tämä on erittäin monimutkainen alue olisi, olisi hyvä, jos voisimme laatia parlamentille muodollisesti lausunnon tästä asiasta, jos meitä niin pyydettäisiin tekemään. Ja sitten Van Kaufman esitti kysymyksen Eurodakista. En ehkä ymmärtänyt kysymystä, mutta keskustelen kanssanne mielelläni kahdenvälisesti tämän tilaisuuden jälkeen. Annan puheenvuoron nyt seuraavalle puhujalle. Um, Paljon kiitoksia arvoisat jäsenet. Aivan viimeisellä hetkellä haluaisin teitä kiittää suuresti näistä hyvin tarkoista huomioista, liittyvät nämä sitten lasten oikeuksien, romanien oikeuksien, kristillisen vähemmistön oikeuksiin. Me otamme nämä huomiot talteen, pohdimme niitä ja me todella otamme teidän kantanne keskusteluissamme esiin. Toisekseen meidän neuvontamme saatavuus ja sovellettavuus on avainkysymyksiä. Me pyrimme tavoittamaan monia poliittisia tasoja päätöksenteossa ja uskon, että tämäkin on hyvin tärkeä seikka. Kolmanneksi mielestäni asia, joka tuotiin esiin poliittiseen tahtoon liittyen, oli mielestäni hyvin mielenkiintoinen. Me emme tietenkään voi rajoittaa toimeamme siihen, että me luettelemme rikkomuksia. Tämän julkaisun vaatimaton tarkoitus on osoittaa esimerkkejä hyvistä käytänteistä. Toivottavasti tämä on hyvä ensimmäinen askel. En voisi olla enempää samaa mieltä siinä, että me tarvitsemme keskustelua politiikasta. Ja konferenssi ja perusoikeusfoorumin mm, johtaja toi esiin, että te olette hyvin tervetulleet tässä keskustelussa. Me tarvitsemme aivan ehdottomasti tätä pohdintaa. Paljon kiitoksia. Um, haluan kiittää teitä molempia ja myös henkilöstöänne tästä kattavasta raportista ja haluan kiittää teitä siitä, että näinkin lyhyessä ajassa ehditte puhua niin monista asioista, myös jäsenet esittää kysymyksiä ja Toivottavasti jatkossa voimme vielä keskustella näistä asioista syvällisemmin ja ehkä, hyvä, jos me pitkin ehtivät vielä tässä lukemaan mie- raporttinne syvällisemmin. Kiitoksia kovasti, että kävitte täällä. Nyt kollegat, jos teillä on äänestyskortit mukana, niin äänestys alkaa kello 16.15. Äänestykset ovat pitkiä. Äänestämme aina vartin yli kuuteen saakka ja etenemme niin kieli keskellä suuta kuin mahdollista, joten olkaa valmiit. colleagues first. I'm just addressing the uh, coordinators. Ehdottaisin tai pyytäisin, että koordinaattorit varmistavat sen, että vähintäänkin vara jäsenet ovat paikalla ja että kaikilla on äänestyskortti. Voitteko ilmaista, missä olette? Yeah. You're fine, but if you could all be seated. Olkaa hyvät ja istukaa paikoillenne. Okay, we're going to begin the vote. It's a complex... Aloitetaan äänestäminen. Tämä on mutkikas, jos teillä on ongelmia, niin kertokaa välittömästi niistä. Hyvät kollegat, aloitetaan äänestys. Ensimmäinen äänestys on kohta yhdeksän. Se kyse on asetusehdotuksesta Euroopan raja- ja rannikkovartiojärjestelmäksi, jolla kumotaan kolme muuta tekstiä. Esittelijä on Artist Fabrics. Tarkistus kolme, äänestys alkaa. Siis 103, äänestys alkaa. One, oh, three. It's not working. Try. Eikö toimi. Kokeilkaa uudestaan minunkaan. Koneeni ei toiminut ensimmäisellä kerralla. Okay, I'm just going to repeat. Toistan tämän. Tarkistus 103. Äänestys on edelleen käynnissä. Hold on, just there's one member is trying to... Uh, is... Yksi jäsen täällä vielä yrittää äänestää, toimiiko kone? No, voitteko kättä nostamalla kertoa tai ilmaista? Eli yksi ECD ja sen ilmaisee kättä nostamalla kantansa. Hylätty. 102 äänestys alkaa. The votes. Äänestys päättyy. Hylätty. 104. Äänestys alkaa. Eli 104263 yhdessä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Mennään horisontaalisen kompromissiin. Yksi äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. hyväksytty. Horisontaalinen kompromissi 2. Liikennevaliokunnalta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale 5122 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 208 tarkistus, äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty 220. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 5, kohta 1, tarkistus 317, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 794. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi artiklaan 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi artiklan 2. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 249 ja 253 yhdessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 251, 252 ja 250 kaikki yhdessä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkastus 11. Esittelijältä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 260. Äänestys alkaa. Close. Ja päättyy. Hyväksytty. 261. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 4. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 275 äänestys alkaa. Tarkistus 275. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 286. Äänestys alkaa. 286. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklaan 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 0. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 2. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklan 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklan 6a. Uusi äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan 7 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Amendment 374 äänestys alkaa. Three seven four. The, the vote. 374 äänestys päättyi. Äänestys siis päättyi. Hylätty. 395 äänestys alkaa. Closed. Ja päättyy. Hyväksytty. 405 äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 406 6 ja 7, anteeksi. Puheenjohtaja korjaa AFET 32, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 416, 417 ja 418 yhdessä äänestys alkaa. 416 ja 17 blokkina, ei 18. Äänestys alkoi ja äänestys päättyi. Hylätty. Nyt 418 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan 9 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissiartiklan 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4, 2, 7. Äänestys alkaa. Close. Äänestys päättyy. Hylätty. 448 äänestys alkaa. closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 458 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklan 11 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 474 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklan 12 äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklaan 13. Ensimmäinen osa, kahdesta osasta siis. Kompromissi, jossa on sanat and third countries. Äänestys alkaa. Siis ilman näitä sanoja. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa kompromissista. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 561. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kompromissiartikla 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklaan 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 592 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 596 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty kompromissiartiklan 16 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 601. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklan 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6.07 äänestys alkaa. closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 6.12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6.17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 6.27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklaan 18 ensimmäinen osa, osa A, äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. B-osa, äänestys alkaa. Äänestys on vieläkin meneillään. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi artiklaan 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 esittelijältä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 698 äänestys alkaa. closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 696 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 699. A. Puheenjohtaja korjaa 697. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 699 äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 700 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 701 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 702 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 703 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 704 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 706 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Mennään budjetti neloseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 707 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Siis Holmairen suullinen tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Budjetti 5. Äänestys alkaa. closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklaan 24 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan 25 äänestys alkaa. Päästys päättyy. Hyväksytty. 726 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi. Artiklaan 26. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemännelle seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissiartiklaan 27 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 756 äänestys alkaa. Ää, ja päättyy. Hylätty. 757 äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. Kompromissiartiklan 28 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan 29 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kompromissiartiklaan 30 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty kompromissiartiklan 32 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kompromissiartiklan 33 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 807 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissiartiklaan 34. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissiartiklaan 35. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 833 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 835. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 839 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissiartiklan 36 äänestys alkaa. closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 861 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 862 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissiartiklan 37. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 865 äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissiartiklan 38 äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan 41. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 39 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kompromissiartiklaan 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 883. Äänestys Ai, se onkin vedetty pois. 896 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartikloihin 44 ja 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi artikloihin 46 ja 49. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 918. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 920. Äänestys alkaa. closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 921. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklaan 51. Äänestys alkaa. Close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan 52. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissiartikla 53 äänestys alkaa. closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 960. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän, kuusi, seitsemän ja kuusi, yhdeksän ovat identtiset, siis 967 ja AFETin 69. Äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. 976 äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. 9, 7, 8 ja 9, 7, 9 ovat identtiset. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 54. Kompromissi artiklasta 54. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 994. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 995. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 996. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Budjetti 9, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 999 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklasta 60 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Kompromissiartiklasta 61 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. AFET 76 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 1024. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Y- 1020 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi artiklasta 63 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 1027 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 67 äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 68 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 69 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 70 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 1084 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 1087 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 1090 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklasta 71 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 72 äänestys alkaa. päättyy, hyväksytty. Tarkistus 1139 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 1140 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 1155 äänestys alkaa. päättyy, hylätty. Kompromissiartiklasta 74, äänestys alkaa. 74. Äänestys päättyy nyt. Hyväksytty. 1162 äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Kompromissi artiklat 75-78 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. kompromissi-artikloista Kompromissiartikloista 79-82 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 105 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 106 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi johdantosa kappaleesta kaksi äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. 113 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 118 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 116 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty yksi seitsemän Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi on osakappaleesta viisi äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. neljä Äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. 125 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissijohdantosan kappaleesta 7 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 132 äänestys alkaa. pelätty, Ylätty. tuossa kappalasta yhdeksän äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 138 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 139 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 140 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 142 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 143 äänestys alkaa. päättyy. Hylätty 144. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 146. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 1, 4 ja Äänestys alkaa. Anteeksi kollegat. Menemme tarkistuksen 149. 149 äänestys alkaa. Päättyy. Kompromissi Kompromissijohdantosan kappaleesta 14 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissioidon tosan kappaleesta 15 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi johdantosa kappaleista 16 ja 16a uusi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi johdantosa kappaleesta 17. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissijohdon tuossa kappaleesta 18 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissijohdon tuossa kappaleesta 20 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissijohdon tosan kappaleesta 21 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 192 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 194 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 193 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissijohdon osan kappaleesta 22 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 196 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissijohdon osan kappaleesta 23 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissioiden tosan kappalista 24 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Johdato osan kappaleista 25 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 209 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. PESH 4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. PESH 5. Äänestys alkaa. niin niin kalastusvaliokunta. Ja 210 jäntiset äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi johdantosa kappaleesta 28 äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Kompromissijohdon tason kappaleesta 28a uusi, 28b uusi ja 29 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 221 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. tuossa tasakappaleesta 30 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissijohdantosa kappaleesta 31 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissijohdantosa kappaleesta 33 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Budjetti 2. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 229 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissijohdantosan kappaleesta 39 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme tästä tekstistä näin muutettuna. Tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty 40 vastaan 10, 5 tyhjää. Nyt äänestämme neuvottelujen avaamisesta ja neuvottelutiimin mandaatista ja kokoonpanosta. Ja nyt tarvitsemme absoluuttisen enemmistön liven jäsenistä. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty 44 vastaan 9, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Hyvät kollegat. Leputtakaa vähän käsiänne ja sitten mennään seuraavaan äänestykseen, mutta älkää lähtekö salista. Okay, let's go. Have you got one? The voting is? Yeah, this one, yeah. The colleagues, let's. Um, is everyone feeling robust? Have you all got your voting list? ka- kaikki, jaksatteko kaikki ja onko teillä kaikilla äänestyslista, ne Voimmeko jatkaa? No niin, hyvät kollegat, nyt me äänestämme Libe-valiokunnan lausunnosta budjettivaliokunnalle monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu. Parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa. Ja esittelijä on edustaja Agea. Tarkistus yksi. Anteeksi, minä en ollut valmis. Siis kompromissi yksi Onko, ovatko kaikki valmiina? No annan teille hetken aikaa, että istutte paikoillenne. Hyvät kollegat, meillä on äänestys kesken. Istuisitteko paikoillenne? Ovat kaikki valmiina. Kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 7, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 27. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 28. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 29 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme tästä tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 41 puolesta 4 vastaan 6 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten menemme seuraavaan äänestykseen. Tiedonvaihto. vaihto. Um, if you listen carefully, the next Kuunnelkaapa tarkasti. Seuraava kohta esityslistalla on kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojen vaihto eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä ECRIS. Halusin ensin kysyä, haluaako esittelijä puheenvuoron? Ei. Hyvät kollegat, kysynkin esittelijältä. Me olemme saaneet pyydön EPPltä, että olisi nimenhuutoäänestys 8b 2, 36, 39 ja 40. Tuetteko EPPn pyyntöä? Esittelijä tukee. Hyvä on. Tuetteko vihreiden ja EF-ryhmän e äh, nimenhuutoäänestyspyyntöä tarkistusta 36, 45 ja 52? Kyllä. Hyvä. Sitten voimme mennä äänestyksiin. Aloitamme kompromissista kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8a. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Kompromissi 8b, kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten menemme tarkistukseen 36. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Tarkistus 36, koska johtuen tämän ensimmäisen osan äänestystuloksesta menemme suoraan tarkistuksen 36. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39. Äänestys alkaa. Anteeksi, hyvät kollegat, unohtakaa tuo äänestys. Me äänestämme tarkistuksesta 37 ja 38, jotka ovat identtiset. 37 ja 38 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40 ja 41, 14 ja 41 identtiset. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 43 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 44 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 46 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 47 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 49 äänestys alkaa. Hyvät kollegat, tein virheen. Meidän ei pitäisi äänestää tarkistus 49, se raukeaa. Pysäytämme nyt tämän äänestyksen ja menemmekin äänestämään tarkistuksesta 50. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 Äänestys alkaa. Se on nimenhuutoäänestys. 52 nimenhuutoäänestys. Päättyy. Hyväksytty. 53 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 54 äänestys alkaa nimenhuutoäänestys. Päättyy. Hyväksytty. 55 äänestys alkaa, nimenhuutoäänestys. Päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 17 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 18 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 19 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 58 ja 59 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 9. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. toisen kappaleiden tarkistus 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissitarkistus 2. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissitarkistus. Eh, no, tarkistus 4 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26, hyvät kollegat, äänestys alkaa. Emme äänestä siis kompromissitarkistuksesta numero 4, koska 26 hyväksyttiin. Me emme äänestä siitä, sopiiko tämä. Äänestys päättyy tarkistuksesta 26. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myöskin hyväksytty. Kompromissitarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 31, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme loppuäänestyksen. Nimenhuoltoäänestyksen äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta, kaksi vastaan, neljä tyhjää. päätös neuvottelun aloittamisesta LIBE-valiokunnan ehdottomalla enemmistöllä. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. So our next vote, colleagues. Siirrymme seuraavaan äänestykseen, hyvät kollegat. Kyseessä on ehdotus neuvoston päätöksestä maailman terveysjärjestön tupakoiden torjuntaa koskevan puitesopimukseen liitetystä sopimuksesta. Martina Andersson on esittelijänä. Tarkistuksia ei ole. Tarkastuksia ei ole esitetty. Okay, so final vote. Loppuäänestys. Meillä siis vain yksi äänestys. Pahoittelen kollegat. Tätä epäröintiä olen hiukan väsynyt, eli loppuäänestys tekstistä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 47 puolesta yksi vastaan kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Votes uniform format for visas. Seuraava äänestys koskee yhtenäistä viisumin kaavaa. Kysymys on toimielinten välisen neuvottelujen aloittamisesta ja neuvotteluryhmän kokoonpanosta. Silvia Ivon Kaufman on esittelijänä. Meillä on vain yksi äänestys koskien sitä, aloitanko neuvottelut. Äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 46 puolesta, 3 vastaan, 2 tyhjää. Luen nyt uh, neuvotteluryhmän Silvevan Kaufman puheenjohtajana, Petri Sarvamaa varjoesittelijänä, anteeksi tämä olikin siis EPPn puolesta, SCR e varjoesittelijä Timothy Kirkhope, uh, for GUE NGL, Costas Um, shadow rapporteur for the Greens, Bodil Valero, and the shadow rapporteur for the FTD is Beatrix von Storck. Kiitoksia kollegat. Siirrymme nyt eteenpäin Euroopan matkustusasiakirjoihin kolmansien maiden kansalaisten tilanteeseen. Kysymys on äh, neuvottelujen aloittamisesta ja neuvotteluryhmän kokoonpanosta. Meillä on yksi äänestys. Kollegat, pikku hetki, että saan äänestyslistan. I think so, but we need to be sure that who is here. Colleagues, we just pause for one second. Hyvät kollegat, meidän täytyy keskeyttää hetkiseksi, että saan oikean äänestyslistan eteeni. Oh, by the way, the rapporteur is Mr. Halla-Aho. Tässä esittelijänä on edustaja Halla-Aho. Pahoittelen, että unohdin mainita sen äsken. Okay, ready? This is it. Okay, colleagues, let's proceed to the vote. Um... Hyvät kollegat, etenemme nyt äänestyksiin. Horisontaalinen kompromissi. Ensimmäinen tarkistus on horisontaalinen kompromissi L. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Colleagues, um, I should, I should have mentioned at the beginning. Hyvät kollegat, minun olisi aivan aluksi pitänyt mainita, että edustaja Vergia on pyytänyt suullista tarkistusta 13, jossa äh, sana European, eurooppalainen, asetetaan tämän sopimus convention sanan eteen. Tämä on melkoisen selvää. Edustaja Vergia ei ilmeisesti halua selventää, ei. Jos kaikille tämä sopii, voimme edetä äänestyksiin. Pahoittelen tätä nyt siirrymme siis tarkistukseen 20. Äänestimmekö siitä jo? Emme. Olkaa hyvät, älkää hämmentäkö minua, muuten tästä tulee katastrofi. Tarkistus 20, äänestys alkaa. Tarkistus 20, hyvät kollegat. Edustaja Verge, haluatteko sanoa jotakin? Haluaisitko sanoa jotakin ennen äänestyksiä? Kyllä puheenjohtaja, haluaisin käyttää puheenjohta- äh, puheenvuoron. Tämä tarkistus laadittiin väärin ja se otettiin kompromissitarkistukseen väärin mukaan. Kyseessä on vain se, että Euroopan, eurooppalaista ihmisoikeuksien yleissopimusta kunnioitettaisiin. Näen, että kaikenlaisia punaisia valoja tänne syttyy. En ymmärrä, miksi täällä nyt joku voisi eurooppalaista ihmisoikeuksien yleissopimusta vastustaa. Yeah, yeah, we'll, we'll, vote on, we'll vote on 30 when we reach it, but I did ask if you wanted to say anything. Me äänestämme tarkistuksesta 13, kun pääsemme sinne asti, mutta minä äsken pyysin teitä käyttämään puheenvuoron. Eli nyt me palaamme tähän tarkastukseen 20. 21. Ovatko kaikki tyytyväisiä? Äänestys päättyy tarkistuksesta 20. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkastus 12. Äänestys alkaa. Tämähän raukesikin, joten siitä ei tarvitse äänestää. Siirrymme nyt tarkistukseen 74. 74 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Amendment 80. The vote is open. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Tarkistus 88 0. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 91. Äänestys alkaa. yksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 46, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. 19 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantos on kappaleen kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Tarkistus 23, puheenjohtaja Korea 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 2, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt pääsemme tarkistukseen 30. Suullinen tarkistus, jonka edustaja Virgio esitti. Hän selitti äsken asian, joten nyt äänestys alkaa. Minä sanoin tämän aivan ystävällisesti. Annatte hyvän selityksen asiasta. Minä aiheutin kaaosta itse. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kompromissi. 41 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Äänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42 raukeaa. Tarkistus 5. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 8. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 52 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkastus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ko- äänestys, tarkistus 7, ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57 äänestys alkaa. Tämä on kohtakohdilta äänestys. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Pahoittelen kollegat. Kompromissitarkistus kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi. Tarkistus 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompr- tarkistus 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt me äänestämme koko tekstistä näin muutettuna. Loppuäänestys on huutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta 9 vastaan kaksi tyhjää. Eli päätös toimielintävälisen neuvottelujen aloittamisesta ja neuvotteluryhmän kokoonpanosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäviisi puolesta kolme vastaan kolme tyhjää. Onnittelut ään esittelijälle. Silloin We can take it now. Check 11? The, the last one, yes, concerning yeah. We're taking one more vote, colleagues. Hyvät kollegat, meidän täytyy äänestää vielä yhdestä asiasta. Kiitokset, että jäitte tämän äänestyksen loppuun asti, mutta meillä on vielä yksi asia esityslistalla. The colleagues, we're going to take a final um, item of business, point 11. No, no, not... Viimeinen esityslistan kohta ei ole äänestys, vaan ihan normaali kohta. Colleagues, um, with... Hyvät kollegat, seuraavan kohdan esittelijän tähden voisimme ehkä olla hiljaa. Kohta 11. Kohti lopullista ALV-järjestelmää ja ALV-petosten torjuminen. Esittelijä. Tälle lausunnolle on Juan Fernando López Aguiar. Hän esittelee nyt oman lausuntonsa Ekon mietintöön, jonka aihe, kuten sanottu, on kohti lopullista ALV-järjestelmää ja ALV-petosten torjuminen. Voisitteko olla hiljaa, niin esittelijä voi esitellä asiansa. Kollegat, jos te olette lähdössä, niin lähtekää hiljaisuuden vallitessa. Fernando, ole hyvä. Yes, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä minä tiedän, että me olemme kaikki vähän uuvahtaneita tämän pitkän äänestyksen jälkeen. Se on ihan normaalia, mutta jos teille sopii, niin ei tähän mene kuin kymmenisen minuuttia. Kerron niille, jotka tänne jäävät vielä jäljelle. Kerron siitä, mm, mitä tähän tärkeään asiakokonaisuuteen liittyy. Tässähän on kyse rikoslainsäädännöstä, jota, on te, te, jota tällä hetkellä siis laaditaan. Kyse on PIF-direktiivistä, Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelemisesta on kyse rikosoikeuden keinoin. Me olemme tehneet työtä jo muutaman vuoden ajan. Työ on edelleenkin vireillä. Se jäi meille edelliseltä parlamenttikaudelta perinnöksi. Emme ole vielä saaneet tätä työtä tehdyksi, joten eteenpäin on mentävä. Työ ei ole vielä valmiiksi tullut. EUn taloudellisten etujen suojeleminen on koko Euroopan unionin politiikan ytimessä, kun halutaan parantaa kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin ja kun halutaan varmistaa se, että veronmaksajan rahaa käytetään asianmukaisella tavalla. Minä kyllä tiedän, että luottamus Euroopan unionia kohtaan on ollut laskussa jo jonkin vuoden ajan. joten täytyy muistaa, että meillä on tässä nyt väline tekeillä, jolla voimme saada takaisin tätä luottamusta. Europolin arvioiden mukaan 40-60 miljardiin ALV tappio, tappioita johtuu organisoidusta rikollisuudesta ja ainakin kaksi prosenttia näistä järjestöistä Ähm, toteuttavat niin kutsuttua karusellipetosta, eli erittäin vakavista ALV-petoksista on kyse, ja nämä petokset ovat rajat ylittäviä luonteeltaan. Meidän tulisi keskittyä nimenomaan vakavaan ALV-petokseen tai petoksiin, joka on rajat ylittävää luonteeltaan. Tämä tilanne on erittäin ikävä, kun otetaan huomioon tämänhetkinen talous- ja äh, rahoituskriisi, tämä menetetty raha voitaisiin panna kasvavan talouden käyttöön ja palvelukseen. Sehän olisi tärkeää. Neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä tästä direktiivistä, eli tästä PIF-direktiivistä, ovat tällä hetkellä pattitilanteessa. Jumissa on oltu aivan liian pitkään. Yksi asioista joka on vaaka laudalla on se, voidaanko ALV-asiat ottaa mukaan koko tähän direktiiviin. Eli, eli pitääkö tähän PIF-direktiiviin ottaa sen sovellusalan siis ALV-asiat? jäsenvaltiot neuvostossa ovat sitä mieltä, että huolimatta tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja tapaoikeudesta – Meillä on muun muassa Dareko-asia ja ainakin kahdeksan muuta asiaa Euroopan tuomioistuimessa vuonna 2015 ollut vireillä. Ja päätösten mukaan on selvää, että ALV-asia tulisi sisällyttää Euroopan unionin budjettivaraksi. Ekon valiokunta on nyt päättänyt laatia lausun, äh, lausunnon tai mietinnön, pikemminkin, pikemminkin mietinnön äh, siitä, miten alvepetoksia voidaan torjua. Libe ja Kont, jotka säännön 54 mukaan, siis järjestyksen 54 mukaan, ovat mukana tässä menettelyssä, ovat samaa mieltä. Ja kun ajatellaan meidän valiokuntamme toimivaltoja, niin minä olen siis Libe-valiokunnan lausunnonlaatija. laatija Minun mielestäni meidän täytyy laatia tällainen lausunto mietintöön, jonka Ekon tekee, ja tähän lausuntoon pitää sisällyttää seuraavat seikat. Ensinnäkin ALV täytyy sisällyttää PIF-direktiivin sovellusalaan, se oli yksi. Kaksi, meidän täytyy suosia sitä, että saadaan EU, EPPO-virasto, Euroopan syyttäjävirasto, niin että Euroopan laajuisesti voidaan syyttää rikoksista, jotka kuuluvat PIF-direktiivin sovellusalaan. Tämähän on siis suunnitelman mukaista, joka aikoinaan asetettiin. Ja tarkoitus olisi siis saada EPPO. Ja PIF, ja siis tarkoitus olisi se, että PIF-direktiivi tavallaan petaisi syyttäjäviraston toimintaa. Mutta valitettavasti neuvostossa on nyt pantu kapulaa rattaaseen. Olen aivan varma siitä, että heikommat ratkaisut olisivat pahasta Euroopan unionin budjetille. Niihin ei pidä lähteä. Yksi parhaista keinoista torjua euroskeptisyyttä ja ylipäänsä populismia – olisi se, että kun puhutaan Euroopan unionin budjetin hoitamisesta ja rahojen hoitamisesta, niin meidän pitää pitää se, minkä me lupaamme. Ja meidän täytyy painostaa neuvostoa, jotta neuvosto lopettaisi tämän vitkuttelun tässä asiassa. Minä olen keskustellut tästä asiasta neuvoston kanssa useampaankin otteeseen. Alankomaiden, puheenjohtajavaltio Alankomaiden kanssa olen keskustellut ja seuraavankin puheenjohtajavaltion kanssa olen keskustellut. Ja on tärkeää, että saamme tämän työn tehdyksi. Mielelläni kuuntelen kollegoiden kommentteja tästä asiasta, tästä lausunnosta, jonka olemme laatineet Ekon mietintöön. Joka mietintö käsittelee ALV-järjestelmää. Niin, että voimme esittää yleisen arviomme tästä pattitilanteesta, jossa PIF-direktiivi tällä hetkellä on. Olisi hyvä, jos pääsisimme tästä eroon mitä pikimmiten. Kiitoksia kovasti. Varjoesittelijöitäkin on läsnä. Ehkäpä Booni voi esittää omat kantansa EPPn puolesta. Chichowskin puolesta. Behalf of Thomas Zdechowski e Thomas ja EPPn puolesta haluaisin kiittää esittelijä Juan Fernando López Aguilaria hänen erinomaisesta äh, tavastaan järjestellä työ äh, sen arvonlisäverojärjestelmän luominen ja arvonlisäveropotoston torjuminen aina ollut meidän prioriteettimme koordinoidun työn kautta kansallisten viranomaisten ja EUn viranomaisten Europolin, Eurojustin ja eh, Olafin kautta ainoastaan EU voi torjua ALV-petoksia, järjestäytyntä rikollisuutta ja rahanpesua. Meidän ryhmämme arvostaa kovasti tätä lausuntoa, koska se käsittelee tätä PIF-direktiiviä eh, yhtä lailla kuin EPPOa, mm, mutta se ei mene eh, libevaliokunnan toimivaltuuksien ulkopuolelle. EPP haluaisi, että kummatkin hyväksyttäisiin pian niin, että LV olisi mukana tässä soveltamisalassa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Kiitoksia kovasti, että olitte mukana käsittelemässä tätä kohtaa. Takaraja tarkistuksille on 9 kuudetta kello 12. Kiitoksia vielä esityksestä. Olen pahoillani siitä, että äänestyksen jälkeen täällä oli vähän meteliä, mutta kiitoksia vielä kerran. Ja kiitoksia kaikista puheenvuoroista. Nyt haluan vielä kertaalleen kiittää kaikkia kollegoita, erityisesti niitä, jotka jäävät tänne vielä kokouksen loppuun saakka. Jos ei ole mitään muuta asiaa, niin kuudes, kuudet mutta tarkastelemme sitten hyväksymiskysymystä, josta puhuttiin. Seuraava kokous on 13. kesäkuuta täällä Brysselissä. Kiitos.